tai radiodraamasarjan eh, äänittämisestä Mosambikissa. On sellaisia alueita, joilla tarkistuksia ei tehdä. Rahoja annetaan EUn ulkopuolisille maille, mitään tilintarkastuksia ei tehdä. Kun sitten monen lahjoittajan eh, projekteja eh, rahoitetaan, niin yhdenmukaisuus oletetaan, sitä ei tarkasteta. Ja näitä tarkastuksia ei sitten oteta huomioon tähän virhemarginaaliin myöskään. Minulla on yksinkertainen idea, jos ei sitä voida tarkastaa, niin ei käytetä sitä rahaa. Sillä tavalla parannetaan budjetin tarkastustoimintaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro puolitoista minuuttia kollega Dutch. tisztelt elnök asszony kedves kollégák! Kiitoksia Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tärkeä varojen käytön valvoja EU:ssa. Ja vuosittain saamme kertomuksen näistä tileistä ja tämä käynnistää sitten vastuuvapausmenettelyn. Tämä on 11 kerta, kun olen mukana tässä menettelyssä ja olen vastannut eri aloista joka vuosi. Täytyy sanoa, että tilintarkastustuomioistuin on tehnyt erinomaista työtä ja meillä on ollut erinomaista yhteistyötä. Kun katsotaan näitä suuntauksia, niin voidaan sanoa, että meillä on myönteinen suuntaus. Ja nyt ei ole mitään kielteisiä kommentteja ja arvioitu virhetaso oli 2,6 prosenttia vuonna 2018, vaikkakin oli aika paljon väit- maksupyyntöjä esimerkiksi erilaisiin investointeihin. Puhemies, haluaisin sanoa toisenkin asian. Unkarin valtuuskunnan puheenjohtajana kansanpuolueessa – 23. lokakuuta. Sehän on kansallinen juhlapäivä ja silloin muistamme vuoden 56 vallankumousta ja me muistelemme sankareitamme. Kiitos. Say it, please say it within your speak. Jos haluatte jotain sanoa, niin puhukaa puheaikanne äh, sisällä. Seuraavana kollega Walters. Yksi minuutti. Uh, ja, yeah, Kiitoksia. Viime kuukausina on puhuttu hyvin paljon yhdestä maasta ja yhdestä asiasta, eli on vaikea muistaa, että on 27 muutakin jäsenmaata EU-ssa, joita, jotka täytyy ottaa huomioon laatia niille budjettia seitsemälle vuodelle. Ja tämä on meille mahdollisuus, ei ainoastaan sosiaalisempi ja vihreämpi Eurooppa, vaan me voimme pyrkiä myöskin ratkaisemaan tiettyjä hankalia ongelmia. Ja tilintarkastustoimistomen kertomus on puhunut näistä 280 miljardista, joita ei ole saatu perittyä takaisin. Se on tietysti ongelma. Ja sitten meillä on hyväksyttyjä hankkeita. Ja sitten on nettomaita, jotka saavat tukea talouskehitykseen EUlta. Ja nyt meidän täytyy tehdä budjetti sellainen, että varjo on helpompi saada käyttöön hyvin hankkeisiin, jotka sisältävät eurooppalaista lisäarvoa. Esimerkiksi eurooppalaisiin rautateihin investointiin voisi olla yksi tällainen. Ja seuraavan seitsemän vuoden aikana meidän täytyy tehdä hankkeita, joista saamme rahaa. Kiitos. 30 Seuraavana kollega Pieper, puolitoista minuuttia. Kiitos ja brittikollegoille tästä polemiikasta tekin eh, revitte eh, yhdistynyttä kuningaskuntaa rikki. Kiitos tilintarkastustuomioistumille ja komissiolle hyvästä eh, työstä. 2,6 prosenttia kuulostaa hyvältä, asioita on jo parantunut, mutta tietenkin meidän täytyy katsoa myös alueille rakennepolitiikka on, siellä on tehnyt heikentymistä 5 prosenttia, 3 prosenttia viime vuonna. Sekin on huono signaali veronmaksajalle. Täytyy kysyä nyt, onko komissio tai tuomioistuin riittävästi avoimuutta vienyt eteenpäin. Me olemme jo, jo pyytäneet avo- tai julkistamaan niiden maiden nimet, joissa menee huonosti, mutta ne, joissa vajeet ovat selkeitä ja meidän pitää mustat lampaat nimetä. Ja tietysti kaikki mm, riippuu ehkä myös maiden byrokratiaan. Meillä on vastuu, jos annamme mahdollisuuden siihen, että, että, että menoja voidaan jälkikäteen hakea, liiankin myöhään hakea. Ja, ja tietenkin tässä pitäisi tukea toimijoita, mutta komissio ja tuomioistuin siirtävät vastuuta pois. Ja ne tulkitsevat tilastoja omalla tavallaan. Tietenkin mekin olemme puhuneet siitä, että, että johdolla on syy, emme kota vastuuta harteillemme. Antakaa meille nyt syy siitä, jos haluatte enemmän avoimuutta sekä jäsenvaltioiden suuntaan että kansalaisjäsentöjen suuntaan. Kyllä me otamme ne tällä kaudella huomioon nämä palautteet. Kiitos seuraavana kollega Grappini. Yksi minuutti doamnă președintă domnule președinte al curții de conturi puheenjohtaja arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti kiittäisin teitä tilintarkastuskertomuksesta vuodesta kaksituhatta kahdeksantoista se on yksityiskohtainen kertomus monimutkainen sellainen ja tärkeä, koska nämä tuhannet tarkastuspäivät, joita teidän tilintarkastustiiminne ovat tehneet jäsenvaltioissa, toimielimissä ja kolmannissa maissa, ovat kantaneet hedelmää. Toteamme, että korjaukset ovat vähentyneet, virhemarginaali on laskenut ja tilintarkastustuomioistuimen pitäisi ottaa käyttöön strategia, joka on ennaltaehkäisevä luonteeltaan. On oikeutettava tietenkin löytää, etsiä löytää virhe, mutta mielestäni olisi parempi ennaltaehkäistä. Tämä olisi hyvä lähestymistapa. Haluaisin myös tarkentaa, että olette valmistelleet 41 tarkastusraporttia virastoista ja erityisvirastoista ja olette julkaisseet valtavan määrän asiakirjoja. Onnittelen siitä. Olen äh, parlamentin vastuuvapaudesta vastuullinen ja käytän raporttejanne. Kollega Leega, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On luonnollisesti hienoa, että virhemaksut ovat vähentyneet, mutta Tämä ei ole riittävää. Joillain budjetin alueilla ei näy kyllä valoa tunnelin päässä ja valitettavasti ne ovat juuri niitä asioita, jotka olisivat mielestäni äh, pitänyt saada kuriin. Meidän ei pidä paisuttaa budjettia, vaan että rahat pitää käyttää myös äh, parempiin tarkoituksiin. 2018 5 prosenttia, eli melkein 3 miljardia maksettiin kohesiopolitiikasta toiminnalle, joka ei ollut tukikelpoista. Ja esimerkiksi monimutkainen EU-lainsäädäntö on sellainen, että on vaikea löytää näitä väärinkäytöksiä. Minä en voi ymmärtää enkä hyväksyä sitä, miksi EU-aparaatti itse ei noudata omaa sääntelykehystään, koska tämä on osoittanut, että monet toimielimet tekevät vääriä arviointeja sopimuksissaan ja tämä on mielestäni sellaista, että sitä voi hyväksyä puhemies. Meidän täytyy yksinkertaistaa ja selventää prosesseja ja haluan, että tämä todistetaan rahoja on selkeästi väärin käytetty tai käytetty sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole tukikelpoisia yksinkertaisesti. EU ansaitsee parempaa. Kansalaiset ansaitsevat, että rahat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, ja näin ei tapahdu tänään. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Nyt ilman puhujalistaa menettely. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Annan molemmille. Aloitetaan herra Polchekista. Yksi minuutti paní předsedající kiitoksia Haluaisin kiittää kertomuksesta. Siitä saa hyvän yleiskäsityksen ja voimme käyttää näitä tietoja tulevassa työssämme. Mutta me puhuimme näistä virhetasoista ja sehän liittyy läheisesti yksinkertaistamispyrkimyksiin. Virhetaso on erilainen eri vuosina ja kun näin nämä vaatimukset yhdeltä viljelijöiden yritykseltä esimerkiksi mitä tulee vihertämiseen, niin se oli hyvin paksu asiakirjapino, joka pitää esitellä ja mielestäni meidän täytyy vähän katsoa, miten voidaan yksinkertaistaa kaikkia näitä vaatimuksia. Maksamattomia laskuja on enemmän. Se ei ole mikään hyvä asia. EUn pitäisi enemmän tarkastella näitä suorituksia ja sitä, miten hyvin varoja on käytetty. Tähän pitäisi keskittyä enemmän. Kiitos. Kollega Chuhudar seuraavana. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciem aceste... Kiitos, puhemies me mielellämme kuulimme sen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi. On selvää, että parannusta on aina mahdollista tehdä, mm, ja ei tässä, ei, edes Jumalan lait ole täydellisiä. Kuitenkin voitaisiin ajatella ennaltaehkäiseviä toimia. Eli meidän ei pidä etsiä syyllisiä, vaan mm, ehkä me olemme tehneet itse virheitä. Esimerkiksi maatalon puolella voitaisiin tehdä paljon yksinkertaistamistoimia ja meidän pitäisi laatia standardit sillä tavalla, että, tai vaatimukset niin, että virheitä ei pääse tapahtumaan. Ehkä meidän pitää siis jollain tavalla parantaa myös EUn tasolta näitä asioita. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron takaisin komissaari Oettingerille. Frau Präsidentin, meine sehr... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yksinkertaistaminen, niin. Se on totta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta budjettiohjelma, jota pk hakee ja kertoo, miten se toteutetaan ja dokumentoi sen, niin kaiken tämän pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Kaikki nämä asiat maksavat eurooppalaisessa hallinnossa, jäsenvaltioiden hallinnossa, kansalaisten tasolla, korkeakouluissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä. Mutta toisaalta Monet näistä hakemuksista liittyvät myöskin siihen, että me pyrimme välttämään korruptiota ja virheitä. Jos kaikki on liian yksinkertaista, silloin myöskin väärinkäytökset on helpompi toteuttaa. Ja voimme osoittaa, että viimeisinä vuosikymmeninä useimmiten neuvostossa, mutta myöskin parlamentissa monimutkaisuus on johtanut lisäsääntöihin ja lisäasiakirjojen vaatimiseen. Vuoden 2020 jälkeen täytyy pyrkiä siihen, että pystymme yksinkertaistamaan näitä menettelyitä ja sitten on myöskin sitten erilaisia poikkeussäädöksiä ja asiakirjasäädöksiä. Poliittisessa elämässäni olen alue- ja paikallistasolla ollut tekemisissä tilinpäätösten kanssa ja voin vakuuttaa teille, että laatu näiden asiakirjojen ja tilinpäätösten osalta ja virheiden välttely ja varojen takaisin periminen on vähintään yhtä hyvää kuin jäsenvaltiossa, josta minä tulen, ja jossa eri tasoilla osavaltiotasolla ja kansallisellakin tasolla tunne nämä asiat. Eli meillä ei ole mitään syytä vähätellä työtämme, kun verrataan sitä muihin. Virheitä nyt tapahtuu, se on ihan inhimillistä. Ei pidä tehdä vain virheitä kahta kertaa. Virheitä kun havaitaan, ne pitää oikaista. Ja sitten meillä on hyviä käytänteitä. Jos täällä tehdään yksi virhe, niin Täytyy varmistaa, että virhe ei sitten toistu. Eli 26 prosenttia virhetaso. Komissio pyrkii siihen, että pysymme tällä alhaisella tasolla tai pääsisimme vielä hiukan alemmas. Mutta tämä 2 prosenttia on kuitenkin vielä kohtuullinen lukema. Täällä nyt monet puhuivat, mutta he ovat jo lähteneet näköjään pois. Tämä nyt on minun viimeinen mahdollisuus. En tiedä mitään muuta parlamenttia, jossa komissio tai tilitarkastuomioistuin saavat kritiikkiä, heille esitetään kysymyksiä, ja sitten kysymysten esittäjät häipyvätkin salista. En tiedä mihin, menevätkö kahville, viinille tai olueelle tai työhuoneeseen, mutta täytyisi kuitenkin muistaa kollegiaalisuus ja kohteliaisuus. Demokraattisessa keskustelussa, jos haluaa kuulla jotain, niin se kuunnellaan sitten siinä salissa, jossa kysymys on esitetty. En nyt niinkään sano sille tuolle polemiselle joukolle tuolla oikeistossa. Sanoin tämän Leegalle. Hän oli kriittinen, mutta hän ei nyt enää ole paikalla. No, ja sitten Piiperin esiin ottama aihe täysi avoimuus, tai katsotaan missä näitä virheitä esiintyy esiten, niin voimme tarkastella tietysti sitä. Me täytämme budjettiasetuksen vaatimukset, ja tehän olette niistä päättäneet. Jos haluatte enemmän, niin se voidaan sitten tarkastaa No sitten on virheitä, korruptiota ja petoksia. Meillä on maita ja yrityksiä ja kansalaisia, jotka ovat joutuneet sitten rikosoikeudellisiin menettelyihin. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Trybunału. Kiitos. Nyt annan takaisin puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen presidentille, herra Liine. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää Rova Holmeiria ja valiokuntaa. Me olemme aina iloinneet yhteistyöstä teidän kanssanne, teidän valio, valiokuntanne kanssa. Ja te puhuitte juuri tärkeimmästä asiasta, eh, siitä miten keskustellaan ja mitä kollegatkin toimivat edelleen. Kuinka monimutkaisia, eh, kuinka monimutkaiset säännöt johtavat lisää virhetasoon? tai korkeampaan virhetasoon. Ja haluan sanoa, että minun henkilökohtainen kantani on, kohtahan minä, minähän olin myös istunut toisella puolella, ja tämä on lainsäätäjän syy, koska lainsäätäjän tavoitteena on tehdä vielä yksinkertaisempia sääntöjä sen takia, koska se ei usko viranomaisiin. Eli tehdään yksityiskohtaisia sääntöjä yksityistapauksista. Ja seurauksena on sitten se, että säännökset ovat niin monimutkaisia, että sattuu virheitä. Ehkä se on seuraus, mutta tietenkin minä olen istunut no toisella puolella ja tiedän, miten hallinnon ongelmat tulevat esille. Joskus on parempi luottaa niihin, jotka hallinnoivat täällä Euroopassa tai jäsenvaltioissa – niin, että yksinkertaiset säännöt, jotka ehkä ovat tulkittavissa, kuitenkin niiden pohjalta voidaan tehdä ihan oikeudellisiakin, oikeudellisesti perusteltuja päätöksiä. Mutta sen takia meidän pitää yrittää parantaa näitä pohjia, jotta virhetasoa voidaan pienentää. Ja Rova Penkovalle kiitos näistä pilottialoitteista siirtymäkaudella ja miten, miten sitten saadaan tällaisia tositteita ja, ja lausumia. Me käytämme sisäistä, me tarkistamme komission sisäistä järjestelmää ja myös jäsen, jäsenvaltioiden järjestelmää. Me tiedämme, tiedämme kuinka paljon niissä, niihin liittyy vajeita ja käytämme, käymme vuoropuhelua komission kanssa ja muiden tarkastajien kanssa ja haluamme konkreettisia esityksiä siitä, miten asioita voidaan parantaa ja miten voidaan luoda sellaisia tilastoja ja tietoja, joita voidaan käyttää, jotta ja joita voimme käyttää tarkistustyössämme suoraan. Ja ne tietysti myös vaikuttavat tähän laatuisen. Ja sitten täällä tuli esille, että ne ongelmat, joista me puhumme, ovat vuodesta toisen samoja. No oikein. Ja tämä edelleenkin johtaa, siihen kompleksisuuteen ja byrokratiaan. Rova Grapiri ja herra Chastel puhuivat siitä, että tässä ei puhuta pelkästään sääntöjen mukaisuudesta ja oikeudellisuudesta, kun budjettia täytäntetään, mutta myös siitä, miten suoriudutaan ja täytäntöön pannaan. Ja itse asiassa viime vuosina eh, kun puhutaan tehokkuuden tarkastamisesta, niin siihen liittyen luvut ovat tuplantuneet itse asiassa tähän suuntaan ollaan nyt menossa ja meistä se on hyvä suunta, koska olemme todella sitä mieltä, että kansalaiset ja te sidosryhminä olette kiinnostuneempia siitä, että saadaanko rakennettua silta tai terminaali tai, tai satama – Eh, Euroopan eh, tuella ja että se, ne varat, joita on saatu, käytetään tehokkaasti? Vai eh, onko sitten tarjouskilpailussa joku tapahtunut joku pieni tekninen virhe ja siitä johtuu sitten joitakin muita virhetasoja? Ja tietenkin minun mielestäni on yhtä tärkeää katsoa tulosta kuin miten siihen päästään. Rova Granon ja Walter puhuit kestävyydestä ja olette varmasti huomanneet, kun me olemme tätä strategiaa vieneet eteenpäin vuoteen 2021 saakka, me aiomme intensiivisesti käsitellä tätä, näitä strategisia kehitystavoitteita, ottaa ne huomioon niin, että myös meidän tarkastustyössämme se, nämä strategiset kehitys tavoitteet otetaan paremmin huomioon. Herra Kuts, kiitos näistä myönteisistä sanoista. Toivottavasti ne, olivat, toivottavasti ne olivat rehellisiä. Ja tietenkin me haluamme tuoda esille sellaisia konkreettisia esimerkkejä, joissa asiat ovat menneet pieleen. Ja me tarvitsemme tällaista yhteistä kokemusta, joka meille on kerääntynyt. Ja tietenkin meidän on tarkoitus myös se jakaa teidän kanssanne. Montreja ja Hibar ja muut puhuivat asiasta, johon ehkä voisin selventää. Me käytämme tilastomenetelmää. Perustamissopimus vaatii meiltä tarkistulausumaa koko budjetista. Kukaan ei kyksy näitä miljoonia toimia Euroopassa yksityiskohtaisesti tarkastamaan. Jotenkin me teemme sen, joka vastaa kansainvälisiin tilinpäätöstandardeihin. Me otamme statistisen otoksen sellaisista tärkeistä tapahtumista, jo, jotka on otettu sattumanvaraisesti ja sitten tutkimme ne. Ja tuloksen perusteella, jos sieltä löytyy virheitä, me laskemme tämmöisen niin kutsutun arvioidun virhetason. Jos tämä otos on 1750, jotka testaamme, niin sitten voimme 95 prosentin todennäköisyydellä katsoa noin 0,8 virhemarginaalilla arvioida tämän virhetason oikein. Tietenkin voitaisiin olla tarkempiakin. Tietysti voitaisiin vielä paljon enemmän yksityiskohtia ja alakohtia budjetissa tutkia ja tarkastaa, mutta jos me näin tekisimme sen, niin tarvitsemme valtavasti lisää resursseja ja sen sijaan puolet, puolet resursseista menee näiden tapahtumien tarkastamiseen. Ja jos haluaisimme vielä tarkemmin niitä tehdä, niin tämäkin, no nyt tästä on matematiikkaa, me tarvitsisimme neljä kertaa enemmän resursseja, jos haluaisimme tuplata meidän tarkkuutemme meillä on nyt tuhat työntekijää, jos annatte neljä tuhatta, tehän olette budjettiviranomainen, niin silloin me pystyisimme tarkistamaan tuplasti enemmän ja antamaan tuplasti tarkempaa, tarkemmat lopputulokset. Ja tämä on tehtävä, joka on tietysti lainsäätäjän äh, tehtävä. Meidän resurssimme ovat rajalliset ja me voimme tehdä vain mitä voimme. Jos me käytämme järkevästi olemassa olevia resursseja, niin tietenkin me teemme sitten riskiarviota. Me ajatemme, että missä äh, on jotain tiettyjä äh, riskejä, missä ne riskit ovat korkeampia, silloin me tutkimme niitä enemmän. Ja jos nämä esimerkiksi on jossain, jollain alalla, eli hallinnon puolella, jossa kymmeniä vuosia virhetaso on ollut lähellä nollaa, niin niin silloin tietenkin tarkastamme niitä toimia vähemmän. Me haluamme käyttää omat resurssimme taloudellisesti ja toivottavasti te sitten näette, että meidän tarjoavamme tulos on mahdollisimman optimaalinen. Rova Garcian kysymys liittyi tilan, tilastomenetelmään ja sitten oli varojen käytöstä me olemme tutkineet rahoituskehyksen erilaisia ehdotuksia. Ne löytyvät täältä meidän kertomuksestamme ja myös meidän kantamme niihin löytyvät täältä kertomuksesta. Ja sitten tuli tästä suoritus, suoritumisesta. Me olemme painopiirteitä siirtäneet hieman ja täällä tuli OECDn tutkimuksesta myös puhetta. Me uskomme, että Euroopan unionin taso on hyvinkin korkealla budjetin täytäntöönpanossa. Tietenkin parannuksia vielä voidaan tehdä ja kyllä varmasti te kaikki nyt voitte lukea ne tuota kertomuksesta, mutta jos vertaamme kansainvälisesti esimerkiksi kiksi USAan vastaava viranomainen, ja siihen verrattuna meillä tilanne on oikein hyvä kaiken kaikkiaan, mutta täytyy tietää, mistä tämä on kaikki peräisin vuoden 1999 äh, budjetti, äh, tätä äh, komissio, Saksan Teerin komissio joutui, joutui eroamaan. Ja, ja silloin me annoimme negatiivisen tarkastuslausuman. 90-luvulla me emme julkistaneet kaikkia e, eri otsikoiden alla olevia e, tilastoja. Jos vertaamme siihen, jolloin ei ollut sisäistä tarkastusmenetelmää tällaisessa muodossaan kuin tänä päivänä, ja nyt siis vertaamista tämän päivään, niin meillä on selvästi tullut parannusta. Ja myös kiitos tämän talon koska Euroopan parlamentti vuoden 1999 jälkeen on tehnyt tärkeitä e, muutoksia varainhoidon asetuksiin. Ja ne ovat nyt sitten johtaneet siihen, että nämä asiat ovat muuttuneet ja parantuneet. Uskon kyllä, että siis edistystä on tapahtunut. Sitten vielä yksi kommentti, kommentti herra Piipperille. Niin kuin sanoin toisessa muodossa, että luonnollisesti teoriassa me voisimme antaa tietoja eri maille, mutta siihen tarkoitaan resursseja, jos on kyse 700 tai 800 transaktiosta, niin sitten jotkut maat, niin se ehkä on vain 16 tarkistettavaa transaktiota. Se on tilastollisesti täysin merkityksetöntä. Se on ikään kuin mielipidekysely, ja senkin perusteella voidaan saada ihan järkeviä tuloksia. Esimerkiksi kuka kannattaa mitäkin puoluetta. Mutta jos 16 kysytään, niin sitten tietysti tämä on epäluotettava mutta jos parlamentin äh, toivetta noudatetaan siitä, että joka seitsemäs vuosi, äh, ensi kertaa tehtiin 2014, niin että kaikki keräämämme tiedot aikaisemmin vuonna äh, julkistetaan ja, ja sitten tehdään niistä disclaimer, että ne eivät ole luotettavia ja niillä ei ole mitään merkitystä tilanteesta siis jäsenvaltioissa. No tämä tilanne on nyt näin, eikä tilanne tule muuttumaan. Sen takia haluan sanoa teille, mitä Ecofinissa sanoin viime viikolla, että kun neuvo, neuvosto pyytää enemmän sitä ja tätä ja enemmän niin yksityiskohtia sieltä sun täältä, mutta ne resurssit, joita meillä tällä hetkellä on käytössämme, eivät anna mahdollisuutta tähän. Ja se ei todellakaan ole mahdollista, ellei meidän resursseja muuteta, mutta silti kysymys kuuluu, olisiko se taloudellisesti edes järkevää, vaikka resursseja olisikin enemmän, että me tutkisimme kaikki budjetin eri osa-alueet. Ja tietenkin lainsäätäjän pitää tästä asiasta päättää jatkossa. Tämä on teidän tehtävänne, ei meidän. Kiitos kaikista panie przewodniczący! zamykam debatę. paljon kiitoksia keskustelu päättyy. przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad który brzmi Seuraava asia esityslistallamme ovat suulliset kysymykset. Seuraavaksi Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, Haluaisin kertoa, että ne, jotka haluavat käyttää sinisen kortin kysymyksiä tai pyytää puheenvuoroa ilman puhujalistaa, voivat turvautua vanhaan tai uuteen järjestelmään. Puheenvuoroja ilman puhujalistaa voitte pyytää välittömästi sinisen kortin kysymyksiä, voitte esittää kortin avulla. Seuraavaksi ensimmäinen suullisen kysymyksen laatija. Edustaja Lopez Aguilar, olkaa hyvä. Madam President, Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Äh, Minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä näin tärkeässä asiassa suullinen kysymys. Äh, Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot. Tarkoitan todellakin tätä. Ihmisten etsintä- ja pelastusoperaatiot äh, Välimerellä. Siellähän kuolonuhrien määrä on hirvittävä. Monia kertoja me olemme keskustelleet täällä täysistuntosalissa. salissa Euroopan parlamentissa Strasbourgissa asiasta. Minä puhun jonkin aikaa englanniksi. Nämä asiakirjat on hyvin laajalti äm, toimitettu jäsenille live-valiokunnassa. Ja sitten siirryn käyttämään loppupuheenvuorossani Espanjaa. Me haluamme muistuttaa siitä, kuinka tärkeää määrä. Päätöslauselmia täällä Euroopan parlamentissa asiasta on jo tehty. Niitä on melkoisen monta. Jokainen kerta, kun meillä on ollut Välimerellä tragedia, tuhat ihmishenkeä on menetetty jo tämän vuoden aikana ja me olemme surreet näitä ihmisiä säännöllisen väliajoin lähestulkoon rituaalin omaisesti lähes tulkoon omaisesti me valittelemme näitä tragedioita ja nyt on korkea aika muuttaa asioita, vedota komission ja neuvoston, niin että todellakin toimisimme tässä asiassa. Juuri tämä on äh, tiiviin päätöslauselman äh, tarkoitus. Me olemme pyrkineet parhaamme mukaan ottamaan äh, erilaisten poliittisten ryhmien painotukset mukaan täältä talosta, niiden, jotka ovat valmiita viestiä välittämään Euroopan kansalaisille siitä, että me todellakin välitämme ja olemme sitä mieltä, että nämä ihmishenkien menetykset ja tragedia tulee lopettaa. Niin moni ihminen on menehtynyt, koska hänellä ei ollut laillista reittiä Eurooppaan. Ja ihmissalakuljetus on kaikkein hirvittävimpiä ihmisoikeusloukkauksia. Näin tapahtuu Välimeren toisella puolella, erityisesti Libyassa. Tässä kyseessä ei ole siis vain se, että meidän täytyy luoda uusia laillisia reittejä Eurooppaan, humanitaarisia käytäviä. Meidän täytyy myöskin todeta, että Libya ei ole turvallinen satama tai palautuskohde. Ja meidän täytyy myöskin tarkastella Frontexin yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja Frontexin yhteistyötä Libyan rannikkovartion kanssa. Me tiedämme, että ne ihmiset, jotka Libyasta pyrkivät pakenemaan, ovat tilanteessa, jossa Libyasta pakeneminen on rikos, kun sitä ei voi tehdä lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ihmiset, jotka palautetaan Libyaan, joutuvat aivan epäinhimillisten ihmisoikeusten, perusoikeuksien loukkausten kohteeksi. Emme saa kääntää katsettamme tästä tilanteesta. Meillä on myöskin ollut säännöllisiä keskusteluja erääseen toiseen kysymykseen liittyen, nimittäin siihen, että kansalaisyhteiskunnan edustajia ei saa pitää rikollisina, kun he pyrkivät ihmishenkiä pelastamaan. Luonnollisesti me äh, kiitämme äh, viranomaisten ponnistuksia, Italian ja Espanjan ponnistuksia erityisesti. Ne ovat investoineet valtavat määrät äh, toimintaan, kuten myöskin Euroopan unionin etä, eteläisen alueen maat, Portugali ja Kreikka, käyttävät omia resurssejaan, että pelastaisivat ihmishenkiä välimerellä mutta ne joutuvat äh, toimimaan eurooppalaisessa puitteistossa sellaisella tavalla, joka on äh, johdonmukainen Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Ja tällä tarkoitan myöskin sitä, että äh, niiden toiminnan täytyy olla johdonmukaista ähm, kansainvälisen oikeudenmukaisesti. Kymmenen vuotta sitten ähm, perusoikeuskirja astui Lissabonin sopimuksen kanssa voimaan äh, ja siellä perusoikeudet on määritelty esimerkiksi artiklassa 18. Me haluamme toimia äh, oikeudellisesti niin, että turvapaikanhakijoita käsitellään eurooppalaisten arvojen ja perusarvojen mukaisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me jaamme vastuumme meillä on jaettu vastuu, kuten artikla 18 seutsopimuksessa toteaa. Kaikki nämä elementit ovat äh, nyt koossa ja me vetoamme komission ja neuvostoon, jotta me nyt äh, purkaisimme jumontuneen tilanteen turvapaikanhakupaketin osalta ja jotta kansalaisjärjestöjen toimintaa ei kriminalisoitaisi, meidän täytyy avata satamat niille aluksille, jotka ovat ihmisiä mereltä pelastaneet kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti, sillä merioikeus, joka kodifioitiin 1982 meripelastusoperaation osalta, ja osittain 70-luvulla on vielä sellaista lainsäädäntöä, joka sitoo kansainvälisesti myöskin Euroopan unionia, joten me tarvitsemme kansainvälisen puitteiston asiassa. Haluan lopuksi vielä kiinnittää huomioon siihen, että on välttämätöntä, että Euroopan parlamentti huomenna pidettävässä äänestyksessä, siis torstaina pidettävässä äänestyksessä osoittaa samaa tahtotilaa että se antaa neuvostolle ja komissiolle oman viestinsä, saman, jota se on heijastellut aikaisemmissa päätöslauselmissa, etenkin siinä, jossa puhuttiin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, holistic approach. Ja siinä mukana olivat esittelijöinä rouva Metsola ja Kienke EPPstä ja SDstä tässä järjestyksessä. Siinä oli keskeinen humatina, humanitaarinen viesti ja sitoutuminen muutokseen. Ja tähän, näihin toimiin ei vieläkään ole ryhdytty, vaikka ne ovat peräisin, päätökset ovat peräisin jo viime lainsäädäntökaudelta. Tämä on se viesti, jonka halusin teille tuoda. Ja kiitän kaikkien ryhmien äänestystä, kaikkien, jotka ovat valmiita komission ja neuvoston edessä uudelleen ilmaisemaan tämän saman viestin madam president honourable members let me start by saying. puhemies hyvät arvoisat kollegat haluaisin aluksi sanoa että välimerellä on huolestuttava tilanne mutta haluaisin kuitenkin sanoa että tilanne on parantunut paljon viime vuosina. frontexin mukaan Vuonna 2018 noista 130 000 laitonta maahanmuuttajaa ylitti Välimeren kolme eri reittiä. Ja tällä, tänä vuonna noin 110 000 eli noin 20 prosenttia vähemmän. Mutta tietysti jokainen kuolema on liikaa. Vuodesta 2018 luku on kuitenkin vähentynyt 44 prosentilla. Tämä liittyy näihin jakomekanismeihin ja myös siihen, miten Libyan ra- äh, rajavartiosto on toiminut. Tänä vuonna on 68 tapausta rekisteröity. Tämä on tietysti strategia, anteeksi, tragedia, vaikkakin on tapahtunut parannusta. Vuonna 2018 Libyan merivartiosto otti kiinni noin 15 000 siirtolaista merellä. Vuonna 2019 Libyan turvatilanne on heikentynyt, mutta kuitenkin siellä on pelastettu noin 700 ihmistä mereltä. Ja tämän takia tai EU on pyrkinyt vähentämään kuolonuhreja merellä ja erityisesti Libyassa tarvittaisiin resursseja, jotta voitaisiin auttaa. Libuan merivartiostolle on annettu varoja, että he voisivat kehittää omaa meripelastuskeskustaan. Sofia-operaatio on tarjonnut koulutusta yli 300 merivartijalle ja myöskin e-, Euroopan turvapaikan tukivirasto on ollut auttamassa turvapaikkamenettelyissä. Näiden operaation alusta lähtien yli 478 000 ihmistä on pelastettu ja tietysti kokonaistilanne, kun ajatellaan etsintä- ja pelastustoimintaa, niin kokonaislautaisesti tilanne ei ole tyydyttävä. Eli vastuuta ei kanneta, kun, mitä tulee jakojärjestelmään ja kansainväliseen merilainsäädäntöön – Tarvitsemme vahvistettua yhteistyötä ja koordinointia etsintä- ja pelastusasioissa pohjoisafrikkalaisten kumppaneidemme kanssa. Tämä ei ole pelkästään EUn vastuulla. Kansainvälinen merioikeus koskee kaikkia maita. Jotta mahdollistaisimme sen, että kumppanimme voivat kantaa vastuunsa, niin me tarjoamme lisätukea Pohjois-Afrikan maille, kuten Tunisialle, Marokolle, Egyptille ja Algerialle maahanmuuttohallinnoinnissa ja siinä, miten pelastustoimia järjestetään. Ja tässä toimitaan kansainvälisen lainsäädännön alaisuudessa. Italian maahanmuuttopolitiikassa on tapahtunut nyt muutosta. Italia on ottanut, antanut kansalaisjärjestöjen veneiden, laivojen tulla satamiinsa. Ja miten maahanmuuttajien maahantulo ad hoc perusteella hallinnoidaan, niin neljä jäsenvaltiota ovat tehneet yhteistä ratkaisua tänä vuonna. 23.9. yhteinen julkilausuma, jossa määriteltiin mekanismi, joka voisi korvata nykyisen järjestelmän koordinoidummalla ja tehokkaammalla menetelmällä, niin tähän päätyivät Ranska, Saksa, Italia ja Malta. He pääsivät tästä yhteisymmärrykseen. Tämän jälkeen muutama muukin jäsenvaltio on päättänyt liittyä tähän ja muita, muutkin on pyydetty mukaan. Vielä jää nähtäväksi, miten tämä toimii käytännössä, mutta jos tämä mekanismi toimii hyvin, niin se on varmastikin äh, toimii siinä, että muutkin liittyisivät siihen. Italia ja Malta ovat ryhtyneet katsomaan uutta järjestelmää, jossa komissio ja sen virastot ovat olleet myös olleet mukana, kun on katsottu näitä standardioperaatioita. Ja jos nämä mekanismit toimivat tehokkaasti, vaikkakin ne toimisivat tehokkaasti, niin se ei olla, voi olla kuitenkaan lopullinen päämäärämme, vaan meidän pitää löytää pitkän tähtäimen ratkaisu tähän tilanteeseen ja myös koko Euroopan turvapaikkajärjestelmään. Euroopan neuvostokin on sanonut, että me tarvitsemme solidaarisuuteen ja oikeudenmukaiseen vastuunjakoon pohjautuvan järjestelmän. Tämmöisen järjestelmän pitää toimia hyvin sekä normaaliolosuhteissa että kriisiaikoina. Sen täytyy tarjota tukea ihmisille, suojella ihmisille, jotka sitä tarvitsevat, ja myös olla tehokkaampi siinä, kun palautetaan sellaisia henkilöitä, jotka, joilla ei ole oikeutta jäädä EU-hun. Olemme pyrkineet katsomaan eteenpäin ja vastaamaan näihin kovimpiin haasteisiin. Ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrimme katsomaan laajasta näkökulmasta näitä avainkysymyksiä. Pyrimme katsomaan niitä kattavalla tavalla. Uskomme, että tällä tavalla saataisiin luotua yhteistyöhenkeä ja luottamuksen henkeä. Ja tämä asia olisi mukana myös uuden komission ohjelmassa. Eli lainsäädännöllisiä asioita viedään eteenpäin ja komissio katsoo näitä pöydällä olevia asiakirjoja. Mitä sitten tulee siihen, että kriminalisoidaisiin niitä järjestöjä, jotka auttavat maahanmuuttajia, niin näiden organisaatioiden roolia ei voida yleen katsoa. Ja Libehan, Liben puheenjohtaja tässä puhui ja Euroopan parlamentti on heinäkuussa tähän ottanut kantaa. Meidän täytyy tunnustaa näiden kansalaisjärjestöjen rooli siinä, miten elä, elämiä pelastetaan merellä. Meillä äh, pitää olla tietyt sanktiot, mutta pitää välttää sitä, että äh, rangaistaisiin niitä, jotka auttavat merihädässä olevia. ja komissiolta toivotaan tällaisia suuntalinjoja, joiden äh, avulla voidaan välttää sitä, ettei kriminalisoitaisi tällaista toimintaa. Myöskin salakuljetuksen vastainen, sen vastainen toiminta on hyvin tärkeässä asemassa meidän toiminnassamme. Kiitos paljon. Minister w imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Johannes Hahn. Bardzo. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi komission sen Hahn. Olkaa hyvä komission puolesta. Thank you. Uh, Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet, arvoisa ministeri. Neljä vuotta on yritetty saada aikaan kattavaa siirtolaisuus- ja maahanmuuttopolitiikkaa ja mielestäni on tapahtunut merkittävää kehitystä, jota voimme iloisina tarkastella. Jälleen se, syyskuun 2019 jälkeen ö, siirtolaisten määrä on vähentynyt 90 prosentilla verrattuna 2015 syyskuun vastaavaan tilanteeseen. Välimeressä kuolevien ihmisten määrä on edelleen liian suuri, vaikka se on laskenutkin. Kyse on aina yksilöllisestä murhenäytelmästä. Meidän on siis tehtävä enemmän. Siksi olen iloinen siitä, että voimme tänään keskustella tästä tärkeästä teemasta etsintä- ja pelastusoperaatioista Välimerellä. Vuoden 2015 jälkeen neljä EU-operaatiota on auttanut pelastamaan lähes 730 000 henkilöä tuolla Välimerellä. YK on raja- ja rannikkovartiosto on koordinoinut näitä toimia ja nyt jäsenmaat ovat suostuneet jatkamaan sitä vain sillä ehdolla, että väliaikaisesti luovutaan alusten käytöstä. Tämä ei ole kestävä tie. Meidän toimiemme on alettava silloin, kun ihmiset saapuvat veneillä meidän rajoillemme. Siirtolaisuusvirtojen hallinnointi tarkoittaa myös sitä, että autamme potentiaalisia maahanmuuttajia kolmannessa, kolmansissa maissa ennen kuin he lähtevät sieltä liikkeelle. Ja kun puhutaan etsintä- ja pelastustoiminnasta. Me, meidän ei pidä unohtaa sitäkään, että niihin pätevät kansainväliset lait ja ne ovat periaatteessa jäsenvaltioiden toimi valtaan. EUlla ei periaatteessa ole oikeutta eikä velvollisuutta osoittaa, mihin satamiin näiden alusten pitäisi rantautua. Ne ovat kansallisten koordinointiviranomaisten teht- toimialaa ja siksi ö, tulenkin seuraavaan kysymykseen. Kysytte, ö, että näitä avustustoimia eikä kansalaisjärjestöjä pitäisi kriminalisoida minkäänlainen yleinen maahanmuuttajien tai hankalassa tilanteessa ja avun tarpeessa olevien maahanmuuttajien auttamista ei pitäisi EUn lakien puitteissa kriminalisoida, mutta usein ne, jotka vaan niiden, jotka toimivat etsintä- ja pelastusoperaatioissa, niihin täytyy soveltaa kansainvälisiä sääntöjä. Jäsenmaita ei mitenkään edellytetä sitä, että ne kriminalisoisivat krimin, kriminalisoisivat maahanmuuttajien auttamisen, hädänalaisten henkilöiden auttamisen. Joka tapauksessa komission arvio, joka 2017 tästä puitteistosta tehtiin, totesi, että humanitaarisen poikkeuslausekkeen soveltamisessa oli porsaanreikiä Eli on tunnistettu, että jäsenmaiden on dialogoitava kansalaisjärjestöjen kanssa, selvennettävä sääntöjä ja toiminnan kontekstia. Komissio on myös alkanut toimia yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa voimistaakseen dialogia ja olemassa olevien sääntöjen implementointia. Komissio viimeksi ensimmäinen kymmenettä tänä vuonna kävi keskusteluja tähän liittyen. Dialogi kansalaisyhteiskunnan kanssa tulee myös tuomaan aineksia komission tulevaan työhön. On löydettävä työ siihen, on löydettävä sääntöjä siihen, miten nämä ihmiset jaetaan eri jäsenmaiden kesken Jäsenmaat ovat pyytäneet komissiolta aktiivista roolia uudelleen sijoitusprosessissa ja näin komissio on tehnytkin 15 paikassa, jossa yli 1100 henkilöä on siirretty muihin jäsenmaihin ja Norjaan. Tänä, tähän mennessä 750 henkilöä, joista suurin osa saapui viimeisten kahden kuukauden aikana on vielä siirtämättä. 15 jäsenmaata, Belgia, Suomi, Ranska, Luxemburg, Malta, Alakomaat, Portugali, Romania, Slovenia ja Portugali ja lisäksi Norja olivat mukana tässä toiminnassa. Ja haluaisin korostaa sitä, että aina kun akti- komission aktiivinen koordinoinnin rooli kaikkein korkeimmalla tasolla Jänemainen kanssa on ollut tämän edellytys ja olemme halunneet osoittaa tahtotilaamme siirtojen suhteen ja ponnistelleet, mihin sen päättämiseksi, mihin minkäkin kunkin aluksen pitäisi rantautua. Siksi olemme iloisia siitä, että Maltassa saavutettiin edistystä Ranskan, Italian ja Maltan välisissä keskusteluissa. Viime sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa keskusteltiin myös näistä asioista ja keskustelut tulevat jatkumaan sekä poliittisella että teknisellä tasolla. Ne jäsenmaat, jotka osallistuvat tähän, uudelleen sijoittelu- ja jakamistyöhön tulevat olemaan mukana, olivat mukana viime lokakuun, tämän lokakuun tapaamisessa ja mukana oli myös virastoja ja Norjan edustajia. Tulemme jatkamaan tältä pohjalta. Nämä kaikki järjestelyt voivat olla vain välivaihe ö, turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän syvällisen uudistuksen edellä. Kaikkia lainsäädäntöjä on implementoitava. On myös harrastettava vahvaa kumppanuuspolitiikkaa kolmansien maiden kanssa. Kiitoksia. Zanim rozpoczniemy wystąpienia w imieniu grup politycznych, Paljon kiitoksia ennen kuin aloitamme keskustelun äh, ja ennen kuin annan puheenvuorot äh, poliittisten ryhmien edustajille pyytäisin, että pitäydytte aika rajoissa. Seuraavaksi antaisin IPPn äh, e edustajalle, edustaja Duponille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Menschen in Seenot zu retten ist unsere Recht. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän humanitaarinen ja oikeudellinen velvollisuutemme on auttaa merihädässä olevia ihmisiä. Sitä ei ole epäilystäkään niin ja siksi olemmekin osallistuneet neuvotteluihin tämän päätöslauselman aikaansaamiseksi. Se, mitä me emme kuitenkaan halua, on luoda sellainen malli, joka sataa salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden laariin. Meidän täytyy olla selville siitä, että pakolaisuuden syyt eivät synny merellä, vaan maalla. Siksi tarvitsemme kansainvälistä eurooppalaista oikeutta ja siihen perustuvaa toimintatapaa, vakavasti tarkoitettuja intensiivisiä keskusteluja lähtömaiden ja läpi kauttakulkumaiden kanssa ja myös voimakasta taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Me tarvitsemme myös selkeää eroa talouspakolaisuuden ja turvapaikanhakijoiden välillä. Me tarvitsemme myös käytäviä ja kauttakulkumaat tarvitsevat paljon tukea. Kaikki ei aina mene niin kuin me mielellään haluaisimme, mutta meidän täytyy ryhtyä kaikkiin näihin toimiin, jotta voimme saavuttaa kaikkein korkeimman tavoitteemme, auttaa ihmisiä siinä, etteivät he joutuisi tällaisille vaarallisille reiteille. Kiitos. kiitoksia. Seuraavaksi SND-ryhmästä Claude Moraes. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. The ongoing... Kiitoksia puhemies. Välimerellä jatkuva tilanne, jossa ihmishenkiä menetetään ja jossa eurooppalaiset arvot ovat kyseenalaistettuja päivä toisensa jälkeen. On tilanne, jossa Libyvaliokunta on ollut hyvin vaikeassa tilanteessa, kun se on pyrkinyt kokoamaan tämän parlamentin rivejä päätöslauselman taakse. Periaatteessa olemme pyrkineet äh, vetoamaan komission jäsenmaihin tietyissä avainkysymyksissä. Kysymyksessä on hyvin konkreettinen kysymys, joko me teemme jotakin tai emme. Ja nyt kyseessä on uuden komission alkutaival, kuten komission jäsen sanoi. Meidän täytyy puhua aivan suoraan. Kyseessä ovat meidän humanitaariset toimemme. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä koskettaa meidän arvojamme. Me olemme jatkuvasti pyytäneet ohjelinjoja siitä, että määrittelisimme, minkä tyyppisiä humanitaarisia toimia ei kriminalisoitaisi ja toivomme, että saamme komissiolta nämä ohjelinjat tämän vuoden loppuun mennessä. Tiedän, että komissio tulee toimimaan, mutta kuten tiedämme, turvapaikan hakupaketti on myöskin jäissä tällä hetkellä. Me tarvitsemme tietoa ja läpinäkyvyyttä Frontexin toimista merialueella, kuten myöskin niistä resursseista, joita Euroopan unionin sen jäsenmaat toimittavat kolmansien maiden rannikkovartiostolle, kuten Marokon, Turkin ja Libyan rannikkovartiostolle. Tarvitsemme myöskin tietoa tapahtuvasta ja turva-alueita tulee kunnioittaa. Meillä on oikeudellinen moraalinen velvollisuus pelastaa ihmishenkiä merellä ja meripelastustoimet täytyy turvata tässä päätöslauselmassa käymme läpi sen, mitä komissio voi tehdä, mitä uusi komissio voisi tehdä ja mitä jäsenmaat voivat tehdä, sillä jäsenmaat pelaavat syyttelypeliä toisiaan vastaan. Se ei ole meidän arvojemme mukaista. Me käytämme resursseja, mutta lopulta meidän on pakko tehdä vaikeita päätöksiä, vaikeita päätöksiä, jotka lopultakin tulevat olemaan moraalisia ratkaisuja Välimerellä, mutta myöskin käytännönläheisiä sellaisia. Tätä päätöslauselmaa pitäisi tukea ja meidän ryhmämme vetoaa sen puolesta, että saisimme mahdollisimman paljon tukea, jotta voisimme äh, eurooppalaisia arvoja osoittaa Välimerellä. Toivon, että saamme mahdollisimman paljon tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi Renew-ryhmän puolesta Sofia Intvel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh- Kiitoksia puhemies Arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, haluaisin aluksi sanoa, että jokainen elämä on tärkeä, jokainen ihmishenki on tärkeä. Ja kun puhumme välimeren hukkuvista ihmisistä. Me puhumme yksilöistä, me puhumme ihmisistä, jotka tulivat tähän maailmaan jonain päivänä ja heidän vanhemmillaan oli toivoa heidän varalleen ja nyt he ovat kuolleita. He ovat siellä välimeren pohjassa, he ovat meidän kaltaisiamme, sinun ja minun kaltaisia ihmisiä. Sitä meidän ei pitäisi unohtaa. Toiseksi haluaisin muistuttaa ilmeisestä asiasta. Tämä on etsintä- ja pelastusoperaatiokysymys, eikä minkään kattavan paketin rakentamiskysymys. Se työ on jo meneillään. Me olemme valmiita, mutta me emme voi odottaa, kunnes tuo turvapaikkapaketti on hyväksytty. Meidän täytyy nyt taata se, että Välimerellä on tarpeeksi kapasiteettia. Ja pointti on se, että jos EU ja jäsenmaat jättävät sinne porsaan reijän, niin sitten me näemme, että kansalaisjärjestöt ja joskus kaupalliset alukset täyttävät tuon aukon, eikä meidän pitäisi kriminalisoida niitä siitä, että he pelastavat ihmishenkiä on täysin epärelevanttia, ovatko nämä ihmiset työperäisiä maahanmuuttajia vai turvapaikanhakijoita. Se on siinä vaiheessa samantekevä. Minä en ole kovin iloinen, kun tehdään päätöslauselmia, jotka eivät perustu sopimuksiin, mutta kyllä minä sanoisin, että Maltan sopimus voisi olla ensimmäinen askel pysyvään ratkaisuun ja toivoisin, että kaikki jäsenmaat allekirjoit ratifioisivat sen. Mielestäni on häpeällistä, että vain 4 28 jäsenmaasta on ratifioinut sen. Tämä on häpeällistä. Haluaisin todellakin vedota epp ja haluaisin suositella rouva Duponin varjoesittelijän hyvää hyvää työtä. Haluaisin täällä kehua, mutta usein EPP, joka puhuu kristillisistä arvoista, ei ilmaise näitä kristillisiä arvoja joissakin tarkistuksissa, joita he ovat esittäneet. Kun me puhumme esimerkiksi Libyasta, niin saksalainen suurlähettiläs eh, nimitti näitä leirejä, joita siellä on kirjeessään kansleri Merkelille eh, keskitysleireiksi. Ne täytyy sulkea, niistä täytyy päästä eroon. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Erik Märkand. Vihreät, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dank. Ähm, Albert Schweitzer Kiitoksia. Albert Schweitzer sanoi kerran, että ihmisyys ei ole sitä, että ihmisiä uhrataan jonkin päämäärän hyväksi, mutta mielestäni me teemme juuri sitä, jos emme saa aikaan sitä, ettei ihmisiä enää massoittain kuolisi välimereen. Meidän on osoitettava ihmisille, että me pystymme tekemään parempaa tekemään enemmän kuin, että sanomme, ettei kenenkään pitäisi kuolla pakomatkalla. No tietenkään ei pitäisi, eikä kenenkään pitäisi joutua huteralla aluksella lähtemään pakoon omasta maastaan ja asettumaan vaaroille alttiiksi, mutta meidän ulkorajoillemme kuolee ihmisiä. Hekin ovat olleet jonkun ihmisen rakkaimpia läheisiä. Emmekä me ole, jos me emme lähetä yhtäkään pelastusalusta tuohon kuol- kuoleman merelle ja mitä me teemme? Nyt me maksamme libyalaisille miliseille juuri siitä, mitkä meiltä kiellettiin. Se on oikeastaan häpeällistä. Siinä ei ole eurooppalaisuuden häivääkään. Me emme tarvitse vain etsintä- ja pelastusoperaatiota, vaan myös humanitaarisen avun kriminalisoinnin lopettamisesta. Ja me tarvitsemme Frontexilta lentokoneita, jotta ne informoivat kaikkia aluksia, jotka ovat liikkeellä välimerellä silloin, kun ihmisiä